Herr Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Hyvät naiset ja herrat, istunto jatkuu jälleen. Ilmoitan teille, että Oreste Rossi liittyy 3. heinäkuuta Euroopan kansanpuolueen ryhmään. Nyt tulemme äänestyksiin. Nach der Tagesordnung folgt die Ab mukaan nyt on vuorossa äänestys Euroopan parlamentin valtuuskunnasta sovittelukomiteassa, joka käsitteli makrotaloudellisen lisäavun myöntämistä kyrkelle vuorossaan nimenhuutoäänestys tästä päätöslausemasta. Äänestys alkaa. Wir führen diese Tämä